Dear colleagues, um, we're, going to, we're going to make a start. Um, we have a... Kollegat, aloittamme. Meillä on äänestys tämän koden jälkeen, enkä halua nyt viedä aikaa pois näin tärkeältä esitykseltä, joten jos voisimme aloittaa. Kyseessä nyt siis Michael Flahertin tärkeä esittely. Tervetuloa Michael ja hänen tiiminsä. Hienoa toivottaa teille tervetulleeksi tänne Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja siis. Hän esittelee vuoden 2012 työohjelman ja painopisteet tälle vuodelle. Kollegat tietävät tämän, mutta nyt toistan tämän kuitenkin. Tämä tulee su- lähetetään suorana verkkoon, mutta perusoikeusvirasto perustettiin antamaan asiantuntijuutta perusoikeuskysymyksessä muun muassa. Ja se tutkitaan EUn oikeuden noudattamisen yksi tärkeimmistä virastoista. Me mainitsisin myös, että Vierailin tuossa äskettäin perusoikeusvirastolla. Se oli äskettäin ja niin haluan kiittää kaikkia osallistujia. Tuo oli yksityiskohtainen esitys. Live-sihteeristö oli paikalla myös. Siellä saatiin paljon näyttöä siitä, miten nyt jatkotyö siitä eteenpäin. Michael puhui tässä myös, mutta kiitos tästä kaikesta. Tämä on lähentänyt meitä varmasti myös. Haluaisin mainita nyt vielä Tuosta virailusta sen verran, että käsitteltiin Fraan yksittäistä avustusta jäsenille ja tämä oli tärkeä asia, joka otettiin esille, eli monet muut rakenteelliset strategiset kysymykset, jotka Michael ottaa esille, ja myös politiikkakysymykset, josta hän puhuu sitten myös. Eli Haluaisin ilmoittaa, että olemme saaneet tuon riippumattoman arvion viraston artikla 31 mukaan FRA-asetuksesta. Se on saatavilla verkkosivuillamme. Sen pitämättä puheitta pyydän nyt Michaelia pitämään esityksensä 2018 työohjelma perusoikeusvirastolta noin vartin verran Michael ja sitten otetaan vastaan kysymyksiä ja käynnistetään keskustelua. Tervetuloa, olkaa hyvä.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 ja tämä työohjelma ja julkaisimme tällaisen kertomuksen, jossa, jossa katsoimme tätä kansalaisyhteiskuntaisen toimintaa kaikissa 28 jäsenvaltiosta. Ja ajatuksena on se, että kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvat paineet ovat todellisia. Me ryhdymme tähän työhön tuon perussopimuksemme nojalla, joka vaatii sitä, että meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, mikä merkitsee sitä, että meillä on myös horisontaalinen vastuu tarkastella ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskuntamme hyvinvointia 28 jäsenvaltiossa olemme saaneet nähdä erilaista rahoituksellista äh, säännöstelypainetta ja valitettavasti jossain kohdin myös on saatu nähdä, että selkeitä uhkia on osoitettu ihmisiä ja omaisuutta kohtaan. Olemme saaneet nähdä myös hyviä käytäntöjä, mikä on ilahduttavaa jossain sen valtioissa ja siihen kannattaa todella kiinnittää huomioon. Me esitimme myös useita suosituksia, jotka liittyvät varojen saantia ja sitä, millä tavalla lainsäädäntöä täytyy muokata ja millä tavalla täytyy ottaa käyttöön EU-tason kapasiteettia, jotta voidaan seurata näitä painostusmalleja, jotka kohdistuvat kansalaisyhteiskuntaan. Ja me jatkamme tietysti tätä työtä vuonna 2018. Ja toinen alue työtämme, jonka ottaisin esille esimerkinomaisesti, koskee tutkimustamme perusoikeuskysymyksissä, jotka ovat seurausta siitä, että käytämme laajan mittakaavan IT-järjestelmiä EU:ssa. Olemme tässä käsitelleet yhdeksää käynnissä olevaa lainsäädäntöaloitetta ja tämän työn pohjalta olemme esittäneet kolme juridista näkemystä parlamentille. Yleiset lopputulokset julkaistaan 28.3. Lyhyesti mainitsisin joitakin tällaisia perushuolenaiheita, jotka olemme tässä tutkimustyössämme saaneet nähdä. Ja valitettavasti emme ole riittävän tietoisia siitä, mitkä meidän oikeutemme ovat. Ja Me olemme myös huolissamme tietojen tarkkuudesta eri järjestelmien välillä, sillä se saattaa johtaa myös vakaviin ihmisoikeus- ja perusoikeushuolenaiheisiin. Tämä taas johtaa puolestaan lisähuoliin, jotka itse asiassa liittyvät siihen, millä tavalla tietosubjekteille annetaan mahdollisuus itse poistaa tietoja. Tämä on yhä tärkeämpää, kun nähdään, että aivan liikaa virheitä siinä, mitä alun perin syötitään tietoina. Näiden laajan mittakaavajärjestelmien yhteensopivuuden suhteen olemme jo julkaisseet erityiskertomuksen, joka liittyy siihen, millä tavalla osallistumme komission korkean tason asiantuntijaryhmään Siinä esitetään melko pitkälti samat näkökohdat, jotka olen nyt ottanut esille, ja erityisesti yhteensopivuuskysymyksessä keskitytään siihen, että noudatetaan tuon tavoitteen rajoittamisen periaatetta. Tutkimuksemme tällä alalla osoittaa, että tuo yhteensopimus oli pelkästään ihmisoikeusnäkökulmasta haastavaa, vaan se voi myös tarjota erittäin myönteisiä lopputuloksia, varsinkin kun puhutaan vaikkapa kadonneiden lasten jäljittämistä. Teillä on näitä yhteensopivuusehdotuksia edessänne nyt, ja me olemme sitä mieltä, että nämä meidän tuloksemme ovat relevantteja tässä suhteessa, kun käsittelette asiaa. Haluaisin kuitenkin huomata, että tietyt alueet ovat sellaisia, joita me emme tarkastelleet, koska ne eivät olleet korkeatason työryhmän keskustelujen kohteena. Erityisesti ottaisin esille ehdotukset, jotka liittyvät yhteisen identiteetin tietokantaan ja moni-identiteetin tunnistamiseen. Yhteensopivuuskysymyksissä olemme valmiita esittämään myös tämänkaltaisen pyynnön, jos mahdollista. Haluaisimme myös ehdottaa valiokunnalle sitä, että jos se teille sopii, niin voimme yksityiskohtaisemmin esittää teille biometriatutkimuksemme lopputulokset. Maahanmuuttojärjestelykeskukset, niiden suhteen olemme edelleen voimakkaasti mukana tässä työssä, kuten olemme jo olleetkin yli kaksi vuotta ja muutama viikko sitten allekirjoitimme uuden yhteisymmärrysmuistion Kreikan hallituksen kanssa, joka tavoitteena on jatkaa työtämme vielä yhden vuoden ajan. No mitä sitten teemme? Esimerkiksi Italiassa olemme lähessä yhteistyössä järjestelykeskuksen operatiivisten prosessien valvonnassa pyrimme saamaan niitä mukautumaan enemmän perusoikeusvaatimuksiin, mm, nimenomaan varsinkin lastensuojelussa. Ja tarjoamme tukea myös Italian hallitukselle, kun se pyrkii tarkastelemaan uudelleen järjestelyt, jotka liittyvät huoltajuuteen. Kreikassa olemme huolissamme seksuaaliväkivallasta ja sukupuolen perustuvasta väkivallasta. Ja tällä hetkellä olemme kartoittamassa sitä, millä tavalla voidaan puuttua tähän erittäin vakavaan asiaan niissä järjestelykeskuksissa, jotka ovat Kreikan saarilla. Yleisesti ottaen, kun puhutaan järjestelykeskuksista, äskettäin olemme viettäneet kaksivuotista juhlapäivää sen kunniaksi, että olemme kuukausittain – julkaisseet yksityiskohtaista tietoa, ei pelkästään järjestelykeskuksista, vaan 40 kaik- 14 kaikkein tarkemmasta jäsenvaltiosta. Ja tässä kertomuksessa olemme kyenneet tunnistamaan viisi osa-aluetta, jotka ovat erityisen ja jatkuvan haastavia ja ongelmallisia 14 jäsenvaltiossa, jossa tätä analyysiä olemme harjoittaneet. Olemme saaneet nähdä, että monin paikoin on erittäin vaikeaa ö, päästä käsiksi turvapaikkaprosesseihin. Sitä on yhä vähemmän mahdollista tehdä kuin kaksi vuotta sitten, ja kun niihin pääsee käsiksi, niin vasta sitten asia kuluu hirvittävän aikaa. Itse prosessi on edelleen monimutkainen, varsinkin jos puhutaan valitusoikeudesta. Kolmanneksi olemme huolit saamme myös vastaanottokes- vastaanotto-olosuhteista, ihan fyysisistä olosuhteista, joissa pakolaisia pidetään. Tämä on huolestuttavaa varsinkin talvella. Me puhumme ihan perusasioista, kun katosta pään päällä ja lämmityksestä. Ei kaikkialla, mutta aivan liian monissa paikoin. Neljänneksi lastensuojelukysymykset ovat edelleen huolestuttavia, kuten ne ovat olleet edes kaksi vuottakin. Ja lopuksi olemme huolissamme siitä, että yhä enemmän pyritään pidättämään lapsia, mm, pakolaisia ja varsinkin lapsia. Tämän pidätyksen tulisi olla vain viimeinen tapa toimia. Arvoisat jäsenet, me haluaisimme käydä teidän kanssanne näkemysten vaihtoa myös huomattavasti yksityiskohtaisemmin perusoikeusnäkökohdista, jotka liittyvät maahanmuuttokysymyksiin mukaan lukien laajemman lähtökohdan kuin tilanteen järjestelykeskuksissa. Sitten romanien perusoikeudet. Aion julkaista kaksi suurta julkaisua tässä suhteessa vuonna 2018. Ensimmäinen niistä huhtikuussa. Se luonnos on jo valmis, koskee raporttia mustalaisvastaisuudesta 2011-2016 Euroopassa. Ja tämä muotoilu pohjautuu EU-midastyöhön ja osoittaa syrjintämalleja ja muita mustalaisvastaisuuselementtejä tuolta ajalta. Toiseksi uskomme, että sukupuoli erottelu on erityisen tärkeä tässä suhteessa ja aiomme esittää tällaista tietoa, joka kohdistuu erityisesti romaani- ja maahanmuuttajanaisiin. <clears throat> Tämä on erittäin tärkeä osa sitä, että voimme paremmin arvioida sitä, minkälaiset kokemukset romaninaisella nimenomaan on suhteessa romanimiehiin, kun puhutaan eri lailla levinneistä syrjintä- ja häirintämalleista. Oikeusvaltioperiaate sitten luonnollisestikin oikeusvaltioperiaatteen suojelu, mm, siinä mennään paljon pidemmälle kuin perusoikeudet, mutta perusoikeudet ovat kuitenkin sen ytimessä, mitä tämä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen merkitsee. Me jatkamme tämän kaiken työn tukemista ja yksi kaikkein tärkeimmistä osa-alueista vuonna 2018 on Euroopan perusoikeusinformaatiojärjestelmän kehittely. Kyseessä on internetissä oleva järjestelmä, jossa kaikki ne tulokset, joita saadaan jokaista jäsenvaltiosta, oikeusjärjestelmässä ulkopuoliset tulokset Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin Tulokset ovat eh, haettavissa luokittain ja maittain. Ja me tarvitsemme teidän tukeanne tämän tietokannan kehittelyssä. Vielä yksi tärkeä osio näitä hankkeitamme. Vuonna 2018 on kaksi vuotta vuoden 2016 jälkeen, niin silloin pidettiin ensimmäinen perusoikeusfoorumi. Nyt on jälleen oikea aika järjestää perusoikeusfoorumi 25.27.9. Viinissä. Kyseessä on suuri aloite, joiden avulla on tarkoitus käynnistää erilaista pohdintaa ihmisten kanssa, jotka eivät yleensä kokoonnu yhteen pohtimaan sitä, millä tavalla voidaan paremmin suojata ihmisen perusoikeuksia Euroopan unionissa. Yleisteemana on kuulumisen teema, millä tavalla kaikki saadaan samaan telttaan ja kun ihmiset ovat teltassa, heitä kohdellaan kunnioittain ja ottaen huomioon heidän monimuotoisuutensa. Tämä kehittää sellaista keskustelua tavallista jo käyty. Siellä on YK, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin edustajia, kuten myöskin ruohonjuuritason edustajia. Suurin ihmisoikeus järjestöjen edustajia, uskonnon edustajia, liike-elämän edustajia. Kaikki tämä erittäin mielikuvituksellisen luovalla tavalla järjestettynä. Viime kerralla meillä oli erittäin vahva libevaliokunta, anteeksi, valtuuskunta paikalla. Ja kutsumme teidät lämpimästi jälleen kerran osallistumaan. me odottamaan sitä, että tämä valiokunta on rikastuttamassa noita keskusteluja, aivan kuten teitte vuonna 2016. Ja lisäksi on hyvä että saamme sitten myöhemmin keskustella tuon foorumin tulosten seurannasta. Ja lopuksi puheenjohtaja, sitten nämä toimielimelliset kysymykset virastossamme. Kuten totesitte, toinen ulkoinen arviointi on tehty. Meidän suorituksemme tarkasteltiin viidellä eri osa-alueella relevantius, tehokkuus, lisäarvo, koordinointi ja tehokkuus. Ja <clears throat> tuo arviointi johti useisiin suosituksiin ja siihen, millä tavalla voisimme hoitaa tehtävimme paremmin. Johtokunta pohti niitä joulukuussa. Ja nämä tulokset esittää myös virallisesti teille myöhemmin, mutta esittäisin jotkut niistä suosituksista, joita hallintoneuvosto on mielellään ottanut vastaan. Kolme esimerkkiä, mutta yksikään niistä ei ole teille uusi. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että virasto vieläkään ei ole saanut suoria valtuuksia toimia itsenäisesti poliisi- ja oikeusyhteistyökysymyksissä rikosasioissa. Eli jälleen kerran hallintoneuvosto pyytää toimielimiltä suoran valtuuden toimia tällä alalla. Toiseksi me suosittelemme sitä, että saisimme valtuudet esittää lainsäädäntöä oma-aloitteisesti. Kuten mainitsin aiemmin, me voimme tällä hetkellä työstää näitä kysymyksiä vain toimielimen pyynnöstä. Ja tyypillisesti siis tämä osapuoli on parlamentti. Ja kolmanneksi olemme todenneet, että meillä on liian vähän resursseja. Me emme kykene pääsemään niihin tuloksiin, mihin haluamme päästä sillä erittäin vaatimattomalla resurssimäärällä, joka meillä on käytettävissämme. Lopuksi puheenjohtaja, Yhteenvetona, jos voisin vain muistuttaa siitä, että tämä valiokunta tällä hetkellä käy tieteellisen komitean nimittämisestä keskustelua. Tähän suhtaudumme erittäin vakavasti. Meidän riippumaton tieteellinen komiteamme on yksi viraston hyvistä käytännöistä. Se on lisäulottuvuus, joka mahdollistaa sen, että tutkimustuloksemme ovat huipputasoisia. Ja siitä syystä rohkaisemme teitä tarkastelemaan tätä luetteloa, joka teidän edessänne on, niin että me voimme valita mahdollisimman, parhaat henkilöt, mahdollisimman hyvät henkilöt tähän näihin paikoille. Ja tietysti Itävallan pohjattakausi on tulossa, mikä johtaa siihen, että meillä on useita mahdollisuuksia käydä Viinissä. Ja perusoikeusfoorumin lisäksi haluaisin pyytää teitä käymään virastossa, jotta saatte paremman käsityksen siitä, mitä tällä hetkellä teemme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Michael. Haluan korostaa muutama asia. Ensinnäkin tietysti tulemme osallistumaan täysimääräisesti foorumiin. Kiitos kutsusta, mutta korostaisin muitakin asioita. Minä kävin Viinissä tuossa äskettäin ja tapasimme myös tuolla kunnan ja henkilöstöjohtajia sun muita Kävimme tiivistä keskustelua ja korostaisin, mitä sanoit silloin ja sanoit nyttenkin. Eli että arvion jälkeen yritit ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin tai laintaa toimintaa tapaa, jota kollegat ehkä haluavat kommentoida. Eli oma-aloitteiset lausunnot teiltä ja puhuit resursseista ja poliisia, oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa – Nämä kirjasimme kyllä. Ja sanoin tuolloin, että ottaisin tämän esille valiokunnassa. Ja teit juuri niin. On ihan selvää, että katatte valtavan osa-alueen, se on haasteen osa-alue, mutta haluaisin myös mainita nuo käytännön asiat. Eli laaditte monia kertomuksia, raportteja. No, kollegat, jotka ovat Viinissä, ovat kyllä huomanneet tuon työn laadun myös, mutta halusin korostaa, että yksittäiset jäsenet voivat hakea tai pyytää apua perusoikeusvirastolta myös. Tämä ei varmaankaan ole kovinkaan tunnettua. Institutionaalisesti tämä toimii, mutta siis yksilöt, yksittäiset henkilöt voivat pyytää heiltä apua ja mennä viiniin. Tämä on tärkeää, sillä perusoikeusvirasto ei millään tapaa voi työskennellä näin intensiivisesti ilman tuota yksittäistä yhteyttä esittelijöiden ja muiden kiinnostuneiden ihmisten välillä. Tätä halusin korostaa. Selvä. Nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä. No aloitetaanpa siis Katerina Kinitsistä. Grazie, grazie presidente. <clears throat> Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin kollega Flahetille tästä alustuksesta. Tämä oli jälleen kerran kattava ja hän kertoi niistä haasteista, jotka liittyvät tänä vuonna perusoikeuksiin. Monet seikat otitte esille ja onnittelut teille ja viraston tekemälle työlle. Valitettavasti haasteita löytyy, maahanmuutto, terrorismi ja niin poispäin. Lisäksi täytyy tietenkin muistaa ne uhkakuvat, jotka liittyvät nettiin ja sitä kautta perusoikeuksiin. Alaikäisten suojelu on minulle tärkeä asia. Internetti, some, joita nuoret käyttävät yhä aikaisemmassa vaiheessa, tarjoavat mainioita tiedonhankintaa, tiedonvaihto, mahdollisuuksia, mutta riskiäkin löytyy. Vihapuheet, radikalisoituminen, ääriliikehdintä, kysymykset ja muut. Jos ajatellaan teidän tekemänne tärkeää työtä, miten me voisimme tukea teitä? Millä tavoin me, Euroopan parlamentti siis, voisimme auttaa teitä suojellaaksemme alaikäisiä näiltä mainitulta uhkakuvilta. Te mainitsitte itsekin monet ongelmat tähän aiheeseen liittyen, muun muassa alaikäisten vangitsemistapaukset. Tätä ei voida suvaita tietenkään missään olosuhteissa. Viime vuonnahan Euroopan komissio järjesti tapahtuman koskien alaikäisten oikeuksia ja silloin pohdimme juuri tätä vangitsemiskysymystä. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät maahanmuuttajalapset joudu telkien taakse. Tämä on tärkeä asia. Ja tietenkin yksin matkustavien alaikäisten asema on yhtä lailla tärkeä. Kysyisikin tähän liittyen teiltä seuraavaa. Mitä olette asiasta mieltä? Mitä voitte todeta Eurodakin tarkistuksesta. On puhuttu muun muassa siitä, että yksin matkustavat alaikäiset voitaisiin tunnistaa samalla, kun heitä tietenkin on suojeltava. Ja tietenkin heidän matkustusreitit on pystyttävä identifioimaan. Ja sormenjäljet voidaan ottaa jopa kuusi-vuotiailta lapsilta. Tästä on siis keskusteltu ja on jopa annettu ymmärtää, että tietyissä tapauksissa voidaan sormenjäljet ottaa vasten tahtoa 17 vuot- vähintään 17-vuotiaalta. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että mitä te olette tästä mieltä. Viittasitte alustuksessanne myöskin toiseen tärkeään asiaan, eli sisäinen ja ulkoinen painostus, joka on vallitseva tila yhteiskunnassamme. Tämäkin valitettavasti liittyy läheisesti terrorismiin. Viimeaikaiset terrori-iskut ovat valitettavasti johtaneet eräänlaiseen syrjintään, varsinkin muslimiyhteisön elämään tämä vaikuttaa eri tavalla. Yhteiskunnassa syntyy siis eräänlainen paine ja se taas vaikuttaa, että tällaiset yhteisöt joutuvat melkoisen syrjinnän kohteeksi. Nämä yhteisön jäsenet eivät tunne itseään yhteiskuntaan kuuluvaksi. Tämä on yksi niistä monista kysymyksistä, joihin meidän on tartuttava, ja olisi, olisi hienoa, jos voisitte kommentoida tätä. Kiitoksia. Kiitos kattavasta esityksestä. Kävitte läpi 2018 painopistealueita. Minusta on hyvin relevanttia monille haasteille tämä toimintanne. Se on tärkeää myös meille eu kaiken kaikkiaan. Tai samaa mieltä, että pitää keskittyä noihin aiheisiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien järjestelykeskuksiin ja myös mustalaisvastaisuuteen, mutta lisäksi meidän pitää valvoa uusia ilmiöitä, joiden, jotka liittymässä lisääntyvään juutalaisvastaisuuteen. Sillä se on todellinen ongelma minusta Euroopan maissa. Lisäksi kun puhutaan tietysti oikeusvaltioperiaatteesta, niin minusta se on tärkeää, kun puhutaan järjestelmistä, oikeusjärjestelmistä ja ongelmista, jotka liittyvät niihin, kuten Puolassa esimerkiksi, mutta lisäksi minkä tyyppisiä tuloksia nuo muutokset ovat äh, ihmisten elämään, kansalaisten elämään. Meidän pitää valvoa ja monitoroida tätä tilannetta, jos seihin kohdistuu uhkia vai ei, ja miten sitten kuvailla tätä kaikkea. Ja kiitoksia kovasti, sillä minusta jos nuo kertomukset keskittyvät äh, digitaalisiin aiheisiin, data-aiheisiin, tietojen tarkkuuteen ja siihen ongelmaan, miten saadaan mahdolliseksi oikaista ja poistaa tiettyjä tietoja, niin on hyvin tärkeää, että tokuun lopussa otan, otetaan täysi täytäntöpano GDPR on toivottavasti, joten tämä on tärkeä, tärkeä kysymys ja ymmärtää sillä. Se tulee aloittamaan julkisen keskustelun siitä, miten käytetään ja suojellaan henkilötietoja ja yksityisyyttä joten oletan, että teidän kertomuksenne tuovat meille monia uusia näkökulmia. Viimeiseksi haluaisin mainita asian, joka liittyy tähän raporttiin, jossa liittyy kansallisyhteiskunnan järjestöjen haasteisiin. Kiitos tästä kertomuksesta. Tämä on loistavaa työtä ja meidän pitää keskustella tästä raportista. Siinä on monia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän raporttiin ja Mielestäni tämä on etus Claudille ja teille, sillä virasto esitteli yhdeksän lausuntoa. Ne ovat suosituksia, suoraan sanottuna, ja minusta me pitää nyt aika ajoin palata noihin suosituksiin. Eli ei niin, että on vain tuo raportti, mutta lisäksi myös pitää olla tilanne, jossa reagoimme noihin ehdotuksiin, suosituksiin ja lausuntoihin – Yksi aihe, joka liittyy tuohon kansalaisjärjestöjen rahoitukseen muun muassa. No, sitä, kun valmistelemme päätöslauselmaamme siitä, miten rahoitetaan riippumattomalla tavalla niitä järjestöjä, jotka ovat mukana sinne, kun rakennetaan demokratioita, oikeusvaltioita ja siinä, miten ymmärtää kansalaisuuskysymykset kaikissa Euroopan maissa. Kiitos. Edustaja Boni otti esille sen, että kertomukseen ne sisältävät arvokasta tietoa. Ja miten sitä käytämme, sitä onkin eri asia. Meidän pitää tässä parantaa toimintaamme, sillä sisältö on kyllä hyvin hyllistä ollut. Ja lisäksi myös tuo Eurodac-teksti, miten voimme saada nuo resurssit, Fran resurssit paremmin käyttöön. Se on tärkeä asia, joka tuli esille tuossa. Edustaja Jurek seuraavaksi. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan y, zaczął. Arvoisa johtaja, paljon kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen alustus. Alkuun totesitte, että Kansalaisyhteiskunta elää kriisin aikoja ja tämä koskettaa läheisesti viraston ja työskentelyä. Haluaisin jatkaa tästä, sillä toden totta tämä on tärkeä asia. Jos katsotaan Romanian suuntaan, niin suuri osa väestöstä on pyytänyt kansalaisäänestyksen järjestämistä. Tarkoituksena se, että perustuslakiin kirjataan perheen määritelmä – kuten viidenkin maiden perustuslaissa, kuten esimerkiksi Puolan tai Unkarin perustuslaissa. Tämä yhteiskunnan aloittama aloite johti tietyissä piireissä melkoiseen vastareaktioon myöskin Euroopan parlamentissa. Me emme saa millään muotoa lähteä kampittamaan tällaisia aloitteita. Jokaisella kansalla pitää olla oikeus käyttää näitä oikeuksia. Se kuuluu yhdenvertaisuuteen. Tämä pätee myöskin muihin kysymyksiin, kuten kahteen otteeseen tehtyjä päätöksiä koskien lainsäädäntöhankkeita ja kansalaisaloitteita. Viittaan vuosi sitten aloitettuun hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli estää abortin oikeuden. Eli herääkin kysymys siitä, että miksi ylipäätään tällaiset aloitteet käynnistettiin. Parlamentin puhemies ei hyväksynyt tällaista aloitetta, mikä oli lain vastaista. Hallitus siis vastusti tätä. Hallitus kylläkin myöntyi ja halusi olla Euroopan parlamentin kannalla eikä niinkään oman kansan kannalla. Nyt pöydällä on vastaavanlainen aloite. 900 000 kansalaista on allekirjoittanut aloitteen koskien abortin kieltämisestä. Tämä on ikään kuin hyökkäys aloiteoikeutta vastaan Eli kansalaisyhteiskuntaa pidetään eräänlaisena uhkana konsolidoidulle demokratialle. Näissä molemmissa mainitsemissani tapauksissa kyse on perheen ja elämän suojelemisen, suojelemisesta. Komissiokin on todennut, ettei tähän unionin puolelta voida puuttua. Kyse on toissijaisuusperiaatteesta, mutta tätä periaatetta ei vaalita aina. Tästäpä syystä, arvoisa johtaja, mielestäni olisi paikallaan, että virastonne olisi tietoinen näistä ongelmista ja olisi käyttänyt valtaansa hyväksi kitkeäkseen tällaiset väärät toimeet. On olemassa tahoja, jotka eivät saa tukea esimerkiksi täältä. Voimme, voisimmeko saada tukea teidän puolelta? Ainakin se olisi suvaittava. Kiitoksia. Thank you, Chair. And, and thank you to uh, Mr. for his... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä esityksestä. Kollega Bonin kysymys, joka koski tietosuoja Ensimmäinen asia, jonka otit esille, onko tämä data eh, subjekti, eli minä tai kansalaisemme, tietoinen oikeuksistaan ja onko tietojen tarkkuus lähtökohtaista. Se on mielestäni hyvä kysymys ja seuraava, sitä seuraava kysymys on se, että uskomme, että, että kun pääsemme jonnekin näiden ongelmien yli, kun täytäntöön panemme sitten tietosuoja-asetusta. Oletan, että valvotte tätä. Varsinkin kun olemme tietoisia oikeuksistamme, niin tämä pitäisi olla parannusaskel. Haluaisin kiittää siitä, että teillä on hyvä teema tälle perusoikeusfoorumille yhteenkuuluminen – tai kuuluminen johonkin. Yhä enemmän nähdään jäsenvaltioita, jossa identiteettipolitiikka näyttää olevan hallitsevassa asemassa. Ja kun katson omaa maatani, niin yleisesti ollaan sitä mieltä, että henkilöllä voi olla vain yksi identiteetti, oma kansan identiteetti esimerkiksi, kun taas globaalimmassa maailmassa ja Euroopan unionissa nähdään, kun se integroituu enemmän. Ihmisillä on useampi kansalaisuus, Ihmisillä on mielestään moni identiteetti. Niistä moni ei liity esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen, joten miten tämä ajatus sitten kuulumisesta toimii? Haluaisimme, että me nimittäin voisimme tässä suhteessa jotenkin vastata tällaiseen toimintaan, joka jatkuvasti kyseenalaistaa ihmisten lojaalisuuden, joka nyt on niin kovin rajoittunut tavoitteista tällä hetkellä. Puhutte myös siitä, että käynnistettäisiin perusoikeus, tietojärjestelmän käynnistäminen. Onko tässä siitä olemassa jonkunnäköinen luonnos, jota voidaan katsoa? Käsittääkseni sitä voi, sieltä voidaan tehdä hakuja maakohtaisesti ja aihekohtaisesti. Tähän mennessä ongelma on ollut se, että maakohtaisia hakuja ei voida tehdä. Kuulin, että totesitte, että se sisältää myös viittaukset muihin elimiin, kuten YK. On. Sehän olisi kovasti hyödyksi esimerkiksi siinä työssä, jota minä teen Unkarin kohdalla tai parlamentissa tulevaisuudessakin, kun käsitellään vaikka puolakysymystä. Eli onko siellä sitten sellainen lähde, jota voidaan, jota voidaan tarkastella. Ja lopuksi sitten, hyvä puheenjohtaja, olemme siirtymässä keskusteluun, joka koskee monivuotista rahoituskehyttä. Te viittasitte perusoikeusvirastoon ja sen toimintaan ja siihen, että korostamme sitä, että te olette, teillä on liian vähän resursseja. Mielestäni tämä asia täytyy ratkaista, mutta myös monivuotisessa rahoituskehyksessä meidän täytyy katsoa sitä, että rahoittammeko me näitä oikeuksia riittävän hyvällä tavalla. Valvotteko tätä raporttia ja esitätte sitten analyysin siitä, mitä meidän tulee katsoa, kun tämän neuvotteluiden loppuvaiheeseen päästään. Kiitoksia. Kiitos Judith, kollegat. Ehdottaisin, että vielä, no nyt on kaksi puheenvuoroa vielä, ja sitten antaa Michaelin vastata, ja sitten pitää kymmeneltä lopettaa. Otan nyt vain nämä kaksi puheenvuoroa, joten kollegat pyydän ottamaan, eli kaksi puhujaa lisää, ja sitten Michael saa vastata seuraavaksi Cecil Kienge. Grazie eh, Claude, ringrazio anche... Kiitos Claude. Minäkin haluaisin kiittää johtajaa Flahertyä esityksestä. Halusin kysyä. No mutta ensin halusin onnitella häntä 2018-2020 raportista. Se oli hyvin mielenkiintoinen, luin sen ja hyvin objektiivinen myös. Seuraa maahanmuuttokysymyksiä ja turvapaikkakysymyksiä, mutta myös syrjintä- ja rasismikysymyksiä. Siinä tarvitaan kokonaisvaltainen tapa, mitä tulee näiden aiheiden hallinnointiin. tästä on tulossa valtava aihe. Kuten nähdään, esimerkiksi maahanmuuttoaspekti ei voida unohtaa myös käänsätetty hyvin, mutta nyt sitten puhuisin aiheista, jotka minusta vaativat lähempää tarkastelua. Muutama päivä sitten Maceratassa Italiassa mies käveli kadulla ja ampui kuusi ihmistä. Hän tavoitteensa tappaa niin paljon mustia kuin mahdollista. Ja tämä ei ole yksittäistapaus. Jotain päivän aikaisemmin oli puhetta valkoisesta ylivallasta, valkoisen ruudun ylivallasta. Vuosien ajan olen puhunut leviävästä afrofobiasta. Sitä pitäisi keskustella täälläkin. Tästähän on kyse juuri näissä tapauksissa, joten hyvä, että tämmöinen eteen on tehty töitä. Jos ajatellaan mustaisvastuuden tormista ja islamofobian tormista, mutta pyytäisin johtaja Flagia jatkamaan tuota työtä, onko se mahdollista. Voitaisiinko virallisesti tunnustaa afrofobia, syrjintä, afrikkalaistaustaisia vastaan. Ja mainitsin vain pienen osan tästä, koska ei voi että joku nyt kävi vain kadulla ja ampuu ihmisiä, viattomia ihmisiä. Tämä oli alle kuukausi sitten, joten mielenostuksia on järjestetty ja niin edelleen. Mutta afrofobian torjuntaa pitää tarkastella ja se pitää käsitellä tiukasti ja tässä nyt huomataan, että afrikkalaistaustaiset mustat ihmiset heitä vastaan syrjitään. Mainitsin valkoisen vaalan, joten tämä on hyvin tarkka tietynlainen tilanne, joten jos vasta, vasta kun tunnistetaan tämän rasismin erityislaatuisuus, niin voidaan saada oikeanlaiset toimet, joilla voidaan vastata tähän, toimintasuunnitelmat ynnä muut, joten perusoikeusviraston panos voisi olla tässä avainasemassa, kun ajatellaan esimerkiksi tietojen keräämistä, ja komission taustatyön tekeminen, jotta he voidaan tunnistaa tämä rasismin muoto. Aluksi sanoisin, että mitä tulee ihmisoikeuksiin, niin tuen osa siitä, että perustettaisiin eurooppalainen ihmisoikeusrahasto. Kiitos. Thank you, Cecilia. Kiitos Cecil. Tiedän, että afrofobia-kysymys on tutkalla, Fraan tutkalla. Ja lopuksi Ana Gomes. Totally support what the... Uh, olen täysin samaa mieltä kollega Kienken kanssa sen suhteen, että meidän täytyy todellakin paneutua afrofobiaan, varsinkin ottaen huomioon nämä karmeat tapahtumat Maceratassa. Mutta ongelma ei liity tietenkään vain ainoastaan Italiaan. Tämä on laajempi todellinen ongelma ja se voi pahentua entisestään. Kiitokset kuitenkin selonteostanne. Se on hyvin seikkaperäinen ja vakaasti uskon, kuten tekin sanoitte, että virastolla ei ole riittävästi resursseja hoitaakseen kaikkia näitä töitä. Olette tehneet kyllä erinomaisen työn. Mitä tulee maahanmuuttoon, muun muassa järjestelykeskuksissa, mutta ylipäätään niin kuin sanoitte, mitä ongelmia liittyy turvapaikkamenettelyihin. Viime viikolla kävin Iranissa ulkoasian valiokunnan matkalla ja suorastaan hävetti, kun keskustelemme Iranista niin yleensä negatiivisen sävyyn, mutta 80 miljoonan valtios, Saksan kokoinen valtio on ottanut kolme miljoonaa pakolasta vastaan. He haluavat tarjota heille koulutusmahdollisuuksia, työlupia, lapsille, aikuisille, kaikille. Useat pakolaiset tulevat Afganistanista – Eli on kyllä häpeällistä EUlle, kun katsotaan, mitä tapahtuu, niin kuin itsekin sanoitte. Orban totesi, että tämä olisi maahanmuuttoon liittyen ajatusten vastainen toimenpide. Tämä on aivan järjetön kommentti, mutta nyt jos ajatellaan sitä, että te hoidatte EUn sisällä tapahtuvat tapahtumat, mutta meillä on olemassa omat vastuumme ja jotkut jäsenvaltiot ikään kuin ulkoistavat maahanmuuttoon liittyvät tehtävät. Puhun tässä nyt Libyasta. Eurooppalaisten veroeuroilla nämä tehtävät hoidetaan, mutta ihmisiä pidätetään, kidutetaan – ja heille tehdään kaiheuksia aivan rajan toisella puolella näille ihmisille, jotka yrittävät päästä tänne. Teillä on ollut mahdollisuus tutustua EUNAFON kouluttajakoulutusohjelmaan. Tuen teitä tietenkin sen suhteen, että teillä on mahdollisuus paneutua myöskin poliisia ja oikeudellisen yhteistyöhön rikosasioissa. Mutta tämä ei tietenkään liity vain ainoastaan yhteen maahan, mutta yhdessä maassa on tapahtunut jotain lähes ennen näkemätöntä, eli Maltassa tämä salamurha tapahtuma. Miten poliisi- ja oikeusjärjestelmä ei voi toimia Eli kyllä tässä nyt tarvitaan perusoikeusviraston pelin puuttumista. Toivoisin, että otatte tämän huomioon. Muitakin on, mutta varsinkin tällä saralla viraston toimintaa tarvitaan. Kiitos nyt sitten Michael Lähdin vastaus. Kiitos ja kiitos valiokunnalle näistä kysymyksistä. Mene suoraan vastauksiin. Edustaja Kinichi kysyi monia kysymyksiä lapsista ja internetistä ja suorallisesti miten poliisi valvoi ihmisoikeuksien verkossa. Voin vielä kertoa valkoinen, että virasto on nyt mukana uudessa hankkeessa tänä vuonna, ja käsittelee ihmisoikeuksia ja algoritmeja ennen kuin tällä olevan toimia vakavasti ottaen pitää kestää teknisiä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta, joten katsomaan sitä kuten algoritmien ihmisoikeuksien noudattamista, ketjutoimet, ja muut lisäksi hanke medialukutaidosta on nyt alkamassa ja valistustyöstä lapsille ja nuorille, jotta he voivat paremmin tulkita, mitä he näkevät verkossa, mitä tulee alaikäisiin ja Eurodakkiin. No muistaisin, että laadimme tästä lausunnon parlamentille jo 2000 16 joulukuussa siinä tekstissä käymme tarkkaan läpi eurodakertukset ja pohdimme ihmisoikeuksien noudattamista ja keskitymme erityisesti lasten asemaan ajattelen sitä, että kiellettäisiin väki, tai siis tällaisten pakkotoimen käyttö, kun sormenjälkiä otetaan lapsilta. Sitten terrorismin vastaan toiminta ja syrjinnän, syrjin, sen lisääntyminen muslimien vastaan ja myös Kiengen kommentti oli hyvä, joka hän puhui afrofobiasta. Kyllä tässä on ryhty toimii monella tapaa. Mainitsisin vain tässä kohtaa, että me no, lanseeraamme tämän, tämän vuonna erään välineen, jolla voidaan varmistaa, että poliisin profilointi noudattaa perusoikeuksia. Tämä on tärkeä väline, joka ottaa huomioon myös digitaalisen aikakauden nykyään profilointi, no sitä ei tee enää poliisikalla, vaan kone, joten tuo elementti pitää myös huomioida. Sitten edustaja Boni, niin juutalaisvastainen raportti, ei vaan siis uusi tutkimus antisemista tullaan toimittamaan tämän vuoden aikana. Ja julkaisemme tulokset tutkimuksesta joulukuussa tänä vuonna. Se auttaa tausta työtä että kun korjataan juutalaisvastaisuutta EU-ssa. Sitten edustaja Boni kysyi meiltä, jos otamme huomioon vaikutuksen kansalaisiin, kun on negatiivista oikeusvaltioliikehdintää jäsenvaltioissa. Ja kyllä, tämähän on EFRISin yksi toiminto perusoikeustietojärjestelmä ottaa huomioon nämä oikeudellisten elinten kannat, jotta voitte käyttää näitä tietoja Pidämme hyvänä Bonin ehdotusta siitä, että parlamentti kävisi läpi kansalaisjärjestösuosituksiamme säännöllisesti. Osallistumme mielellämme tällaiseen toimintaan. Lisäisin tietysti sitä, miten tärkeä komission toiminta on tässä samassa suunnassa. Esim. mitä tulee rahoituskysymyksiin. Edustaja Jurekki, kiitos kommenteistanne. Voin sanoa vain sen verran, että perhe ja lisääntymiskysymykset, kuten abortti, eivät kuulu EU-toimivaltaan, joten virasto ei tarkasta näitä kysymyksiä. Edustaja Sargentini, mitä tulee virheisiin ja bio, biometriikassa? No, julkaisemme huhtikuussa raportin, jossa puhutaan tällaisista käytänteistä, eikä kyse ole niinkään siitä, että säännökset olisivat väärässä, vaan että soveltaminen täytyy olisi viallista. Ja varmasti niin turmaan jatkossakin sekin jälkeen, kun yleinen tietosuojastus astuu voimaan, mutta tätä, tähän pitää puuttua kyllä. Johdonmukaisesti julkaisemme tällaisen käsikirjan, joka liittyy tietosuojaan. Yleisen tietosuojastuksen myötä se julkaistaan toukokuussa saman aikaan, kun se astuu voimaan. Foorumi, niin voisi sanoa sen verran, että meidän tulkintamme kuulumisesta on sama kuin teillä. Tämä tulee tiedottamaan, tai siis tuomaan monenlaista foorumiin. Ja sitten resurssien puute, niin kyllä parlamentin jäsenillä annamme lisätietoja tästä analyysistä ja ehdotuksia siitä, miten perusoikeuksia voitaisiin tukea paremmin EU-budjetin myötä. Edustaja Kienge, voin kertoa teille, että 28. marraskuuta julkaisemme kertomuksen, joka perustuu EU-Midas-tutkimukseen, koska Eh, being Black in the European Union, jossa keskittymme Saharan etäpuolisen afrikkalaisen asukkaisiin ja heidän jälkeläisiin. Sinne puhutaan näihin asioihin, joita edustaja Kim mainitsi lopuksi. Edustaja Gomez No emme voi katsoa, EU, tai siis voimme tietysti katsoa EUn ulkopuolelle, tehtiin niin biometriikkaraportissa, sinne tarkasti mitä tapahtuu EUn suurlähetystöissä, ulkopuolella edustustossa, siellä tietoja kerätään näitä suuria järjestelmiä varten. Laadimme lausunnon teille, parlamentille, siitä kun kehiteltiin näitä turvien, palautettavien, turvallisten palautettavien maiden listaa, mutta mainitsitte työn noissa maissa, joissa emme voi toimia. Sitä pitäisi pohtia mandaatin ruukkaamista ja kiitos Malta kommenteista. Voimme tutkia tätä lisää. Kiitos. Thank you very much, Michael. Thank- kiitos Michael. Kiitos, että puhuit näin lyhyesti, sillä kun huomasit, Meillä on äänestys alkamassa, joten kiitos sinulle, kiitos virastolle kovasta työstä ja korostaisin tätä yhteydenpitoa yksittäisten jäsenten ja perusoikeusviraston välillä. Ja sitä, mitä edustaja Boni sanoi, eli strateginen materiaalinen käyttö ja myös indikaattorit siitä, mitä teette tulevaisuudessa. Tästäkin jäsenet puhuivat, mutta tämä tilanne jatkuu ja haluamme vahvistaa yhteydenpitoa. Kiitos loistavasta kertomuksesta ja kiitos teille ja tiimillenne. Colleagues, we can, if everyone is ready. Kollegas, kaikki ovat valmiit, voimme siirtyä äänestykseen. Jos istuisitte paikoillenne. eli vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta, valmistelijan Barbara Kudritska. Barbara, haluatko käyttää puheenvuoron lyhyesti? Please, For one minute. Ole hyvä. Yeah. Yeah, we have uh, only five... Viisi kompromissia vain. Ja suosittelen, että äänestätte niiden puolesta. Ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyötä. Barbara, so votes for Europe. Kiitos Barbara. Voin tukea näitä asioita sanoit, joten kiitos Barbara. Ovatko kaikki valmiina? No niin, kompromissi yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi kaksi äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kom. Tarkistus yhdeksän äänestys alkaa. Äänsys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10, 11, identtiset äänsys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22, ensys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5, ensys alkaa. Anteeksi, tarkistus. Kompromissi 4, ensys alkaa. Puheenjohtaja korjaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sekin. Ja sitten loppu. Äänestys, äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta kahdeksan vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut edustaja Kudritska, valmistelija. Äänestys päättyy tähän. Mr. Radev. Edustaja Radev. Um, colleagues, I, I tend to... Kollegat, haluan siirtyä seuraavaan kohtaan, joten poistukaa hiljaisuuden vallitessa, jos on mahdollista. Kiitos. Kiitos. Seuraava kohta, kohdat 10, 11, 14 asti, eli EUn ja Barbadoksen välinen sopimus, tai siis sen muuttaminen. Tämä liittyy näihin lyhytaikaista oleskelua koskeviin viisumivapauksiin. Sitten on myös Mauritius, Saint Kitts ja Nevis, Barbuda ja Seychellit Varhaamassa. Aloitetaan edustaja Paavelista. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Mitä tulee neuvoston päätökseen koskien lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta kolmasi maihin liittyen? En kerro näistä sen enempää. Teillä on kaikki edu edessänne. Komission keskeisimmät muutosehdotukset. EUn ja näiden kuuden maan osalta Euroopan unionin kansalaiset ja näiden kuuden maan kansalaiset voivat vastavuoroisesti vierailemassa tai alueella 180 päivän aikana 90 päivän ajan uutta määritelmää käytetään kaikissa sopimuksessa Bahaman liittovaltion kanssa. Sitten yhteisö korvataan unionisanalla vuoden 2009 perustamissopimuksen muutoksen myötä, eli Euroopan unioni on nyt oikeushenkilö. Tästä syystä tämä muutos. Lisäksi mainittakoon, että viisumivapaus kattaa kaikki henkilöluokat, myöskin erityispassin käyttäjät, Mielestäni nämä lyhytaikaiseen viisumiin liittyvät poikkeukset tiivistävät siteitä unionin ja näiden kolm, kuuden maan kanssa. Yhteistyö lisääntyy koko ajan ja näiden sopimusten myötä voimme jatkaa yhteistyötä selkeän oikeusperustan pohjalta. Näin lähetämme selkeän viestin näille maille, että olemme valmiita tukemaan heitä ponnisteluissaan. Haluaisin kiinnittää huomioon Romanian, Bulgarian, Kyproksen ja Kroatian tilanteeseen Schengen-politiikan täytäntöönpanossa. Minä ehdotan, että sopimukseen on lisättävä yhteinen lausuma, joka rohkaisee näitä jäsenvaltioita mahdollisimman nopeasti sopimaan näiden kuuden kolmannen maan kanssa kahdenkeskiset sopimukset, jotta ne olisivat näiden sopimusten mukaisia. Mitä aikataulutukseen tulee 26. päivä mennessä, tarkistukset on jätettävä ja me kokoustamme vain ja ainoastaan tarvittaessa tarkistuksiakin käsitellään yhtä lailla, mikäli tarvetta on. Ja te, herra puheenjohtaja, kerrotte, milloin äänestys toimitetaan. Ja touko kesäkuussa sitten nämä sopimukset hyväksytään. Kiitoksia. Kiitokset Emilian. Niin, sinähän vastaat kuudesta suosituksesta. Tämä on hyväksyntämenettely, eli meillä on vain menettelytapoihin liittyviä muutosoikeuksia. Onkohan varjoesittelijöitä paikalla, jotka haluavat lausua jotain? Kollega Filero, olkapa hyvä. Ja, jag vill bara säga att eh, vi har absolut ingenting. Halusin vain sanoa, että meillä ei ole mitään tätä vastaan oikein hyvä, että meillä on yhä useampia tällaisia helpotuksia yhä useammalle maalle. Se, jota olen pohtinut, sitä on, että kun me annamme viisumin vapautuksen monille maille, niin samalla otamme käyttöön toisenlaisen järjestelmän äh, etiaksen, mikä merkitsee sitä, että ikään kuin takaportin kautta sitten tällaista viisumia vaaditaan eri maiden kansalaisilta. Kyllä nämä viisumihelpotukset ovat hyvät, mutta en oikein ymmärrä, miksi meillä sitten samanaikaisesti mm, on otettu toinen järjestelmä käyttöön, joka sitten käytännössä on omanlaisensa viisumi. Kiitos. Thank you, Bodil. And of course you're the shadow. Kiitos Bodil ja sitten vihreitten ja Alden vartettu Hausmanova. Благодаря, господин председател. Аз поздравявам господин Павел. Kiitos puheenvuorosta. Edustaja Pavel onnittelut työstä näiden viisumivapaussopimusten parissa. Mitä tulee viisumivapauksiin näiden maiden osalta, jotka mainittiin, haluaisin sanoa, että Viisumivapaus lyhytaikaista varten on tärkeä väline. Se hyödyttää kansalaisia, se kannustaa että kulttuuriväliseen vuoropuheluun, siinä ymmärrys parantuu ja kuulumisen tunne paranee maailmaan, jossa ei ole rajoja. Haluaisin kuitenkin verrata Euroopan komissioon. Muistan siitä, miten tärkeä Euroopan parlamentti on lainsäädävällä käyttäjä ja vaadisin lisää avoimuutta, kun valmistellaan näitä sopimuksia koskevat viisumivapautta lyhytaikaista varten. Lisää tietoa olisi pitänyt tarjota lisää, tietotietoja lisää, kuulemisia järjestää parlamentin kanssa kaikissa vaiheissa, mutta erityisesti ennen kuin sopimukset solmittiin, eikä vasta jälkikäteen. E Kiitos EPP. Edustaja Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, lyhytaikaista oleskelua koskevat viisumivapaussopimukset osoittavat, miten sitoutunut Euroopan unioni on tähän taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen näissä luetelluissa maissa. Kysehän on sopimusten päivittämisestä ottaen huomioon unionin lainsäädäntöön tehdyt muutokset. Hyväksyn tietenkin edustaja Pavelin suositukset, eli että hyväksyisimme kaikki nämä sopimukset, mutta saaneen kääntyä komission puoleen ja toivoa, että mahdollisimman pikaisesti nämä sopimukset esitetään. Euroopan parlamentti näyttää vihreää valoa ennen kuin sopimukset astuvat voimaan, eikä vasta vuotta myöhemmin. Tämä olisi järkevää yhteistyötä ja minä todellakin toivon, että yhteistyön hengessä tätä asiaa hoidetaan. Muutama huomio. Näitä sopimuksia täytyy taas päivittää, jotta voimme huomioida Bulgarian ja Romanian osallistumisen ES-järjestelmään. Minä toivon, että komissio on aloittanut jo työnsä tähän liittyen. Kiitoksia. Shadows then. Kiitos, ei muita vastuita. Sitten edustaja Pavel uudestaan. Thank you very much. Okay. Kiitoksia. Vergia, please. Edustaja Vergia, olkaa hyvä. Niin, ettekö näe enää minua siltä, hyvä puheenjohtaja. Minä kuitenkin istun tässä ihan teitä vastapäätä. No, olen aivan samaa mieltä kollegoiden kanssa vuodesta 2009 lähtenyt tällaiset käsittelyt, eli minulla on kyllä hyvä näkemys näistä. Ja ryhmäni luonnollisesti syntyy, su- suhtautuu myönteisesti viisumivapauden myöntämiseen, samoin kuin ryhmän edustaja esitti. Haluaisin myös painottaa sitä, että tämä politiikka on kovin vaihtelevaa. Kun katsotaan sellaisia maita, jotka tässä on mainittu, niin se on erityisen merkityksellistä. Kyseessähän ovat maat, jossa tästä viisumivapaudesta on hyötyä varsinkin eurooppalaisille. Kauniita matkakohteita ja näin tätä viisumivapauskysymystä täytyisi kyllä kyetä hyödyntämään myös todellisissa kumppanuussuhteissa, erityisesti otan esille Tunisian ystävämme, jolla on suuria vaikeuksia avata neuvotteluja, joista olisi todella hyötyä molemmille osapuolille. Ja olen myös samaa mieltä siinä, mitä todettiin avoimuuskysymyksestä ja välttämättömyydestä noudattaa Euroopan perustamissopimuksia tässä kysymyksissä. Euroopan parlamentin puolella täytyy nimittäin käyttää edustaja Kirviel, joka oli hyvin pitkään esittelijän näissä kysymyksissä korosti useaan otteeseen nimenomaan tätä näkökohtaa. Ja minun mielestäni meidän täytyy jatkaa sen painottamista. Muussa tapauksessa me tässä vähän halveksimme Euroopan parlamenttia, jos järjestelmällisesti vasta jälkikäteen meidän puolemme käännetään sen sijaan, että meitä tiedotettaisiin näistä ja meidän, täytyy, meidän puolemme täytyy kääntyä ennen kuin sopimukset otetaan käyttöön. Muuten tässä ei ole mitään järkeä. Kiitoksia. Thank you, Christine. Kiitos, Mari Kristin. Haluatko vielä palata Emilian? Kiitos vartioitteisestä työstä yhteistyöstä. Odotan innolla äänestystä. Anna, did you want to take the floor? Anna, haluaisitko käyttää puheenvuoron lyhyesti? Would like to <clears throat> second. Aivan samalla linjalla kuin kollega Vergia varoittavana sanasena toteaisin, että tätä ei pitäisi pitää ihan läpihuutojuttuna. Jotkut näistä maista ovat rahanpesun liittyen keskeisiä solmukohtia. Eikä ainoastaan sillä saralla. Sen kitsien Nevis on maa, joka on ajautunut melkoiseen skandaaliin. Henlien Partners yritys on sieltä kotoisin ja se toimii aktiivisesti muun muassa omassa kotimaassani ja varsinkin Maltalla. Ja se on sekaantunut kansalaisuusmyyntijärjestelmään, eli EU-passeja myydään rahanpesutarkoituksessa. St. Kitts ja Nevis on maa, missä tämä yritys toimii yhtä lailla kuin se toimii myöskin unionin alueella ja tämä yritys on ajautunut melkoisiin ongelmiin, koska järjestelmää käytetään rahapesutarkoitukseen. Myydään passeja niin sanotusti globaaleille kansalaisille, varakkaille yksilöille, jotka yrittävät siirtää enemmän tai vähemmän laillisesti hankittua omaisuutta maasta toiseen pyrkien välttämään verotusta. Kyse voi olla muun muassa rikoksen tuottamasta hyödystä, joten ihan varoittavana sanana halusin vain tämän ottaa esille. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos myös teille tarkistuksesta jättää viimeistään. No, 26. helmikuuta puolilta päivin siis tästä menettelystä tarkistukset vain. Kiitos kollegat. Nyt meillä on haaste edessämme, sillä olemme aikataulusta edellä. Ja seuraava kohta aikataulun mukaan on kello 10.40, eli sähköisten tiemaksujärjestelmien toimimuksen toimivuus ja maksamattomia työmaksuja koskeva tietovarmuuden helpottaminen niissä uudelleen laittu teksti. Ovatko kaikki nyt paikalla tätä kohtaa varten? Valmistelija edustaja Skripek, onko hän täällä? Ei ole vielä. Selvä, eli jatkamme 10.40 kollegat, joille haittaa, niin seuraavan kohdan valmistelija ei ole vielä paikalla. Joten keskeytämme 10.40 asti pyydän palaamaan 20 vaille 11, jos haluatte olla paikalla täällä kohtaa 16 varten yhteen toimivuus. Kiitos. So suspension till 10.40. Jatkamme kello 10.40.

Dear colleagues who are waiting for the... Kollegat, odottelemme nyt tämän yhteentoimivuuskohdan käsittelyä pahoittelut, että tätä käsitelläänkin nyt sitten vasta kello 11. Olen hyvin pahoillani viivästyksestä valiokunnan jäsenille ja muille. Edustaja Sippel on tyytyväinen, hienoa ja Edustaja Weidenholzer johtaa puhetta sitten kello 11. Me emme pysty tähän vaikuttamaan, joten kello 11 käsitellään kohta 16 yhteen toimivuudesta. Kiitos. Ja mainitsen tämän kollegoille, jotka ovat ulkopuolella. Kello 11, kiitos. tekee So colleagues, with some minutes of delay, we will restart with... Kollegat, nyt jatkamme listan käsittelyä viestyksen jälkeen. Seuraava kohta listalla on sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteen toimivuus ja maksamattomien tiemaksuja koskeva rajoittavien tietojen vaihdeluttaminen unionissa. Eli 31. toukokuuta 2017 komissio julkaisi ehdotuksen tuosta direktiivistä se liittyy tekstin ja TRAN valiokuntaan, tässä johtava valiokunta. Ja 22. päivä kesäkuuta Libe-koordinaattorit päättivät että laatia tästä lausunnon ja valmistelijan kollegamme edustaja Skripek, jos on kysymyksiä Digimove pääosasta Euroopan on myös paikalla ja voi vastata kysymyksiin, joita teillä ehkä on. Nyt annan puheenvuoron suoraan edustaja Skripekille, jotta hän voi esitellä lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä. Ešte ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som poďakovať komisii za... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset komissiolle tästä ehdotuksesta direktiivin uudelleenlaadintaan liittyen aiheesta sähköisten tiemaksujärjestelmän yhteen toimivuus. Vapaa liikkuvuus on tuonut yritysmaailmalle, varsinkin liikennesektorilla, paljon uusia mahdollisuuksia kautta EUn. Uudelleenlaaninnan tarkoitus on antaa mahdollisuudet unionin laajuiselle tiemaksujärjestelmien toiminnalle – eli että käytettäisiin yhtä laitteistoa, jota voitaisiin käyttää kautta EUn. Tämä helpottaisi järjestelmien toimivuutta ja tätähän me haluamme tarjota kansalaisille ja yrityksillemme. Se, että siirrytäisiin yhden laitteen järjestelmään, niin se antaisi kuskille mahdollisuuden ajaa unionin läpi ilman sen kummempia pysähdyksiä, koska maksut hoidetaan sähköisesti. Tämä olisi yksinkertainen järjestelmä. Kansalaiset voisivat maksaa laskun ihan pankkisiirrolla. Tämä ei ole vielä käytännössä toteutunut, mutta helpoittaisi kuitenkin ihmisten elämää. Meidän on kuitenkin varmistettava, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja kehittää sisämarkkinoita edelleen. Tekstissäni keskityn siihen, että mitä tehdään, jos tiemaksuja ei makseta. Tämä on melkoinen ongelma, sillä näitä maksurästejä ei voida rajat ylittävästi periä. Uudelleen laadinnassa ehdotetaan, että mikäli maksurästejä syntyy jossain jäsenvaltiossa, niin tieto voidaan välittää eteenpäin tai se voisi olla saatavissa, jotta ajoneuvon omistajaa voidaan tunnistaa. Tarkistuksessani korostan juuri sitä, että meidän täytyy erottaa ne maat toisistaan, joissa maksurästi on rikos. Joissakin maissa kyse on vain hallinnollisesta asiasta, ikään kuin parkkisakko jäisi maksamatta. Eli silloin on maksettava vain ainoastaan rikesakko, joten nämä kaksi järjestelmää on pidettävä erossa toisistaan. Maat kärsivät melkoisia tappioita sen takia, etteivät voi periä näitä maksurasteja. Slovakiassa tämä on melkoinen summa. Jos komissio antaa vaihdolle mahdollisuuden, niin tämä kuilu kurottaisiin umpeen ja se olisi hyvä asia, mutta uskon kuitenkin vakaasti, että tekstiä tulisi kuitenkin korjata tietyiltä osin. Ja omassa ehdotuksessani ehdotankin, että aina huomioidaan yleinen tietosuoja-asetus, eli henkilötietoja vaihdetaan, mutta varmistetaan, että näitä tietoja voidaan käyttää vain rajallisen ajan ja vain tiettyyn tarkoitukseen. Eli että voidaan varmistaa sähköisten maksujen suorittaminen. Näin tehdään jo niiden kuskien osalta, jotka ajavat vaarallisella tavalla, eli eivät käytä turvavyötä tai jos he ajavat alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja tähän listaan pitäisi lisätä myöskin tietulimaksut. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta tulee tietenkin vaalia. Ainoastaan sillä tavalla voimme varmistaa, siis voimme varmistaa järjestelmän toimivuuden vain ainoastaan mikäli tietoja voidaan vaihtaa tehokkaasti jäsenvaltioiden välillä. Eli toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta vaalien tulisi edetä, ja minä uskon, että kykenisimme ottamaan käyttöön tehokkaamman järjestelmän jopa ilman ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Tähän järjestelmään voitaisiin lisätä myöskin pysäköintivirhemaksut, ja se tehostaisi järjestelmää entisestään. Mutta jos maksu rästiä pidetään rikoksena, niin silloin kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntömenettelyä tulee käyttää asioita ratkottaessa. Kiitokset kaikille kollegoille erinomaisista huomioista ja olen vakuuttunut, että kollegoiden tarkistukset rikastuttavat ehdotusta ja mikäli järjestelmä otetaan käyttöön, se tehostuisi ja siitä olisi hyötyä jäsenvaltioille ja koko unionin taloudelle. Emme saa unohtaa sitä seikkaa, että sisämarkkinat antavat mahdollisuuden myöskin tällaiselle toiminnalle ja on järkevää, että rangaistaan niitä, jotka sortuvat väärintekoihin. Kiitoksia. Kiitos kaksi varstelijan paikalla. Onko muita kysymyksiä kollegoilla toistaiseksi. Näin ei näyttäisi olevan, joten edustaja Shogor, olkaa hyvä. Thank you, I would like. Kiitoksia. Minusta komission aloite olemassa olevan lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi on hyvä ja sitä siitä tehdään tehdo, tehokkaampi, koska nyt ei päästä niihin tavoitteisiin, joihin halutaan päästä. Kun puhutaan Liben toimivallasta ja direktiivin vaikutuksista, henkilötietosuojaan ja yksityisyyden suojaan, niin minusta on hyvä, että tätä on painotettu voimakkaasti ja suoraan on viitattu artiklaan 16 perustamissopimuksessa. On oleellista, että jäsenvaltiot voivat noudattaa niitä velvoitteita, joita on käytöstä ja tietojen väliaikaisesta varastoinnista, kuten myöskin suhteellisuus ja toisaisuusperiaatteen noudattamisesta. Lisäksi mielestäni on hyvä mainita myös kansallinen yhteyspiste, joka vaikuttaa tilanteeseen, niin kun pyritään saamaan maksamattomat maksut perittyä. Tuossa määräyksessä tuo taho voi myös olla yksityinen ja näin voidaan saada parhaiten nämä maksut perittyä. Sillä tulisi myös olla mahdollisuus pitää itsellään riittävästi tietoa maksujen perimiseksi. Uskon, että voimme käydä myös lisäkeskustelua esittelijän kanssa, jos hän haluaa rajoittaa delegoituja säännöksiä vain viiteen vuoteen. Mehän tiedämme, että pakollinen tietojenvaihtomekanismi jäsenvaltioiden välillä hyvin pitkälti pohjautuu direktiivin 2015-413 pohjalle tieliikenne- rikkomuksiin liittyviin säädöksiin. Tämä mahdollistaa myös sen, että komissio voi hyväksyä viiden vuoden ajalle delegoituja säännöksiä. Direktiivi kuitenkin mainitsee myös sen, että valtuudet laajennetaan samankestoisissa tilanteissa, jos parlamentti tai neuvostoista vastustaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt Maria Grappini. Mulțumesc mult, <clears throat> Brigitte. Kiitos, Birgit. Sport important este... Kiitos, tämä on erittäin tärkeä lausunto. Hienoa, että komissio on keskittynyt tähän aiheeseen. Olen samaa mieltä. Edeltävien puheen kanssa meidän pitää ottaa huomioon toissijaisuus ja suhteellisuus kaikissa raporteissa, mutta se pitää keskittyä tasapainoon, pitää varmistaa, että kaikki käyttäjät maksavat näitä maksuja. Ja meillä on kysymys tähän liittyen. Haluaisin myös ilmaista ryhmän kannan, jota edustan, jossa sakkoja ja sanktioita on erilaisia jäsenvaltion välillä, niin no silloin on hyvin hankala toimijoiden tietää niistä näiden operoijien tietää sitä, miten pieni toimija tietää, mitä tapahtuu muissa jäsenvaltioissa. He saattavat yllättyä näistä sakkojen ja sanktioiden eroista. Saattaa olla sakkoja tai jopa vankeusrangaistuksia toisissa jäsenvaltioissa. On olemassa esteitä toimijoille sen suhteen, että miten he voivat tietää näitä edellisiä sääntöjä eri jäsenvaltioissa. Ja meidän tulee varmistaa, että tämä muutos saavuttaa tavoitteensa, tuo lisää selkeyttä ja enemmän yhdenmukaisuutta prosessissa, eikä tuo mukanaan lisää kustannuksia. Olen keskustellut tästä toimijoiden operoijien kanssa, emmekä ole löytäneet hyviä toimenpiteitä, joilla voitaisiin välttää se, että ihmiset eivät maksaisi näitä maksuja. Miten voimme varmistaa, että näin ei käy? Kuulin ryhmäni, tai kun tulen kuulemaan ryhmän kollegoita, sen jätän, jälkeen tämän tarkistukset, jos löydämme hyvän kompromissin. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. En ole nähnyt muita puheenvuoropyyntöjä, mutta haluaisin nyt antaa puheenvuoron komissiolle, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin, joita edustaja Grappini esti sitten ehkäpä valmistelija voi vielä käyttää puheenvuoron. Herra Sushik, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset kutsusta tähän kokoukseen. Ihan lyhykäisesti tästä tekstistä. Me uskomme, että henkilötietojen suojelu on tärkeässä asemassa tässä yhteydessä ja tästäpä syystä olemme tyytyväisiä parlamentin muutosehdotuksiin, eli että tarkemmin huomioidaan tämä seikka. Pari seikkaa tähän liittyen, miltä osin emme ole samalla linjalla. Ensinnäkin tämä kaksinkertainen oikeudellinen perusta, sehän on yleensä vain poikkeus. Mielestäni ehdotuksen ehdotus keskittyy liikenteeseen, joten emme ymmärrä, miksi kahta oikeusperustaa kaivattaisiin. Sitten tarkistus neljä. Olemme sitä mieltä, että henkilötietojen käsittely pitää rajata, mutta tässä pitää ottaa huomioon molemmat tavoitteet, ei ainoastaan yhteen toimivuus, vaan myöskin parempi täytäntöönpano. Ja sitten edustaja Krapinin kysymyksiin. Mielestäni tämä ei päde vain ainoastaan tietulleihin, eli että toimijat tai henkilöt eivät tiedä, minkälaisista sakoista on kyse. Jos toisessa maassa lyö jotain päin näköä, niin ei välttämättä tiedä, minkälainen seuraamus siitä syntyy. Mehän ehdotamme osaltamme vain sitä, että voimme tunnistaa rikoksen tekijän. Me emme varmaankaan tosiasuusperiaatteen takiakaan voisi ehdottaa täydellistä seuraamusten harmonisointia. Tässä pitää aina toimia ennaltaehkäisevästi, niin mikä se olikaan se normaali rimpsu joka toistuu jokaisessa lainsäädäntötekstissä, mutta minun mielestäni tässä ei pitäisi lähteä harmonisoinnin tielle näiden sakkojen osalta. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos. Edustaja Skripek, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Selvä. Sitten vain tiedoksi, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 26. helmikuuta kello 12. Ja muistakaahan, että kyseessä on uudelleen laadittu teksti säännön, tai siis artiklasta 4 mukaan työjärjestyksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jättää tarkistuksen, niin pitää jättää perustelut, jos siis tämä liittyy kodifioituun osaan, valkoiseen osaan ehdotusta. Vain nämä tarkistukset ovat tarpeen pakottavista syistä, jotka liittyvät tekstinsä sen logiikkaan, tai koska tarkistus liittyy läheisesti muihin tarkistuksiin, niin ne hyväksytään. Ja jos nämä perustelut halutaan käännettää, niin ne, ne eivät saisi ylittää 500 kirjoitusmerkkiä. Näin olemme käyneet läpi tämän kohdan. En ole varma, halusiko Josef Weidenholzer käyttää puheenvuoron. No, tulkaa tällainen ylös. Kiitos. So we are, we are moving on. Hyvää huomenta. Jatkakaamme asioiden käsittelyä. Schengenin tietojärjestelmän tämänhetkinen tilanne. Puheenvuoro siirtyy suoraan edustaja Koiliolle. Thank you, Chair. Kiitoksia. Kuten tiedätte, 6.11. hyväksymme tässä valiokunnassa Euroopan parlamentin kannan, joka koskee Schengenin tietojärjestelmän uudistusta. Keskityn vain kahteen kolmesta asiasta. Rajat ja poliisiyhteistyö. Ensimmäinen trilogi käytiin heti Viron puheenjohtajakaudella 16.11. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää Viron puheenjohtajavaltiota erinomaisesta työstä – ja yhteistyöstä tässä asiassa. Olemme käyneet tusinoittain trilogeja poliittisella tasolla ja keskustelut asiassa myös tammikuussa Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa. Tähän tehty työ on erinomaista. Olemme kattaneet kaikki säännökset, jotka liittyvät näihin kahteen ehdotukseen. Ja tavoitteena on viedä päätökseen neuvottelut rajaehdotuksesta ensi viikolla. Se kattaa noin 60 artiklaa. Meillä on valtava tehtävä edessämme, jos haluamme sopia tekstistä Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Toivon, että neuvosto ja komissio ovat samaa mieltä tästä tavoitteesta. Uudistus tehdään kaikki toimielimet, niin ne täytyisi olla avoimia muutoksille, ainakin tämänhetkisessä tilanteessa, jotta niin ne tulisi ottaa myös huomioon tämän parlamentin näkemykset. Tein selväksi sen, että minä en mitenkään vähemmän ryhdy puolustamaan tämän parlamentin näkemyksiä, vaan siinä syystä, että päästäisiin heti ensi käsittelyssä lopputulokseen. Bulgarian puheenjohtajavaltio edesauttaa myös kompromissiin pääsemistä. Kiitoksia. Joo. Mr. Linas. Yes, thank you. Kiitos edustaja Lenas. Very much. Kiitos. Niin ihan vain lisäys siihen, mitä Carlos sanoi. Työstämme myös näitä palautuskuulutuksia Schengen-järjestelmässä. Tässä raportissa näistä yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä valokunnassa ja pääsimme vahvaan yhteiseen kantaan, kun äänestimme tästä libessä. No Carlos jo viittasikin tähän ja no, tiivistäen tämä ehdotus, tämä tietty ehdotus parantaa ja laajentaa Schengen-tietojärjestelmän käyttöä siihen, että nyt jäsenvaltioiden on pakko lisätä näitä kulutuksia tuohon järjestelmään sellaisten henkilöiden osalta, joista on annettu palautuspäätös. Joten tässä nyt tulee uusi kulutuskategoria mukaan tähän järjestelmään. Parlamentin on nyt sitten, ja tämä on hyvä ehdotus meistä, mistä on tärkeää käyttää näitä kulutuksia jota tarkistaa se, että nämä henkilöt ovat lähteneet, jotka eivät ole saaneet pakolaisstatusta tai toissijaista suojelua heidän ole myönnetty. Yritimme nyt parantaa tätä ja tärkeä parlamentin kannalle on ainakin se, että kuulutuksen lisääminen ei nyt muutta turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten oikeuksia. Se on vain operatiivinen parannus ja palautuskielto periaate. Hatvaiset ihmiset, lapset tai muut perusoikeudet, niitä pitää kunnioittaa, kun täytäntöön asetusta. Meillä on kolme trilogit. Edistytty on aina ei niin nopeasti kuin oltaisiin haluttu. Ja tietyt kysymykset ovat edelleen avoimina. Esimerkiksi mitä tulee näihin suojatoimiin, kun tulee valtuuspäätössä. Meistä on tärkeää, että viranomaiset muissa valtioissa näkevät kulutuksesta, josko tuo palautuspäätöksen täytäntöpano antavalta jäsenvaltiolla on lykätty tai keskeytetty, tai josko, tuota pää, tai josko päätöksestä on valitettu, ja tuo valitus saattaa johtaa vielä keskeyttämispäätökseen. Tässä meillä on eri kannat trilogeissa, ja tutkimme eri vaihtoehtoja, joita puuttua tähän tai käsitellä sitä. Parlamentin kanta korostaa myös tarvetta sille, että intervjuiden pitää olla mahdollisimman tarkkaa, pitää käyttää käyttää sormenjälkiä ja kasvokuvia kaikissa kulutuksessa liittyvissä palautuspäätöksiin. Ja sitä korostettiin myös trilogeissa, että jos tapauksessa tämä ei ole mahdollista, kun noita tietoja ei ole saatavilla esimerkiksi, kun palautuspäätös on tehty henkilö poissaolessa. Tässä pyritään myös löytämään ratkaisu, jossa puhutaan näihin neuvoston huoliin. Samalla kuitenkin pidetään omat korostukset esille, eli tarvitaan tarkkoja tunnistamistietoja. Muita aiheita oli, joista keskustellaan vielä teknisellä tasolla, mutta on e- melko eri kannat tällä hetkellä, eli se, että miten käytetään tilastotietoja, 6 ja 11, sormenjälkien käyttö, eikä kasvotunnista, siis eikä sellaisia kuvissa käytetään myös kämmenen kuvaa, ja kulutusten poisto ja lisääminen konsultointi kun osuma löytyy. Neuvosto on laitunut tässä komissioehdotusta valtavasti. me nyt löytää yhteisen kannan ja sitten tietojen vaihto palautuksia varten. No teknisellä tasolla vielä keskustelua toivottavasti. Edistymme tässä piakkoin myös. Tiistaakseni mielestäni menemme oikeaan suuntaan. Haluaisin kiittää varjostelijoita ja sitoutumuksestaan ja rakentavasta yhteistyöstä ja loistavasta työskentelyilmapiiristä. Tietysti myös kiitokset sihteeristölle, Katrin, kaikki muut neuvonantajat ja avustajat. Tässä on paljon työtä, mutta olen luottavainen sen suhteen, että olemme pääsemässä hyvään lopputulokseen. Kiitos. Uh, paljon kiitoksia sitten edustaja Halla-aho varjoesittelijänä ja sitten edustaja Sippel kollega Dalin puolesta. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Sisjärjestelmä on tärkeä tietojärjestelmä, joka kompensoi sisäisten rajatarkistusten puutetta. Varmaan suuri osa meistä on samaa mieltä siitä, että SISn kehittely siinä mielessä, että se paremmin vastaa tuleviin uhkiin, on yhteinen tavoitteemme. Yksi päätavoitteistamme pitäisi olla se, että parannetaan tuota teknistä sisäjärjestelmän arkkitehtuuria niin, että vahvistetaan sen luotettavuutta ja varmistetaan se, että tuo järjestelmä on jatkuvasti käytössä. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat tämän, kun taas kansallisten kappaleiden pitäisi jäädä vapaaehtoiseksi. ECR suhtautuu terrorismiin ja sisäisen turvallisuuden vakavasti Siksi kannatamme ehdotusta siitä, että terroristivaroitukset tehdään pakollisiksi eikä suhteellisuustarkastuksen alaiseksi. Valitettavasti parlamentti oli tässä suhteessa liberaalimpi, kun kysymys on kansalaistemme turvallisuudesta. Samoin ehdot näiden hälytysten antamisessa maahan tulossa ja maahan jäämisessä, niin pitäisi olla joustavia, jotta ne palvelisivat jäsenvaltioiden tarpeita. Hallituksen tekeminen ei pitäisi olla sidoksissa, kuten tällä hetkellä on arvioitu, rikostuomioiden tiukkoihin aikarajoihin. Rajoillamme tapahtuma maahantulokiellon pitäisi olla yleisemmin ottaen voimassa. Me ehdotamme sitä, että seurataan EU-sääntöjä, varsinkin silloin kun ihmiset tulevat rajoillemme ja sanovat, että ei heillä ole henkilö papereita. Joustavat biometristen tietojen käyttösäännöt, joita voidaan lisätä tunnistamista, on oleellista. Kun teknologia kehittyy tässä suhteessa, EU ei pitäisi olla hidas, kun se hyväksyy uusia työkaluja kun päätetään niistä kaikista eri tietokategorioista, joita tässä suhteessa tarvitaan, jokaisen tarpeellisuutta tulisi pohtia tarkkaan, sillä liikatieto lisää hallinnollista taakkaa ja ongelmia järjestelmässä. Sisjärjestelmän pääsyn pitäisi olla riittävän laaja-alaista, jotta se palvelee useita legitiimejä tavoitteita esimerkiksi maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten tarpeelliset tarkastukset. Kun kysymys on palautusehdotuksesta, ehdotus siitä, että jotkut tietyt ö, tapaukset ovat tilapäisesti ö, ei saatavilla. Sitä täytyy tarkastella, onko se mahdollista. Joka tapauksessa siitä on taakkaa loppukäyttäjille. Ehdotus siitä, että älytyksiä ei laiteta tietyssä palautustapauksessa vesittäisi koko asetuksen tarkoituksen. Asia saattaa ratkaista niin, että meillä on erillinen tietokategoria sen suhteen, onko tuo hallitus toteuttavissa vai ei. ESR tukee biometrisen tiedon hyödyntämistä ja Me olemme myös sormenjälkidatan käytön kannalla. Oikeus siirtää tietoa kolmansiin maihin palautustarkoituksesta on ennakkoedellytys, jotta saadaan aikaiseksi tehokas palautuspolitiikka. Tietojen siirtämisen ehdot, niiden ei tulisi olla liiallisia silloin, kun ainoa tavoite on tehdä palautuksista tehokkaampia. Lopuksi, kun puhutaan poliittisista kohdista, joista keskustellaan trilogeissa. ECR voi tukea useimpia olemassa olevia kompromisseja. Kiitoksia. Very much. Uh, Birgit Sippel. Paljon kiitoksia seuraavana. Edustaja Sippel, varjoesittelijän puolesta. Kiitoksia. Valitettavasti edustaja Dali ei päässyt paikalle, joten luen hänen muistiinpanonsa tälle. Alkuun kiitokset molemmille esittelijöille ja heidän tiimeilleen erinomaista työstä ja yhteistyöstä kuluneiden kuukausien aikana. Meidän ryhmämme tukee neuvotteluja, kun tässä yritetään varmistaa kompromissi, ottaen huomioon yhtäältä turvallisuus, että myöskin oikeudet. Mutta tärkeää on, että parlamentti pitää kiinni mahdollisuuksistaan tiettyjen pääasioiden tiimoilta. Ja tässä suhteessa pari huomiota. Mitä tulee palautuksiin, niin me emme voi ryhmänä hyväksyä sitä, että kuulutuksia lisätään SIS-järjestelmään maahanmuuteen osalta, mikäli heillä on muutoksen hakuprosessi kesken. Nämä henkilöt eivät ole käyttäneet kaikkia lainsuomia muutoksenhakukeinoja, hakukeinoja, mikäli sellaisia on tarjolla, niin niitä pitäisi pystyä myöskin käyttämään täysimääräisesti, mutta neuvosto on asiasta samaa mieltä. Kompromissina on esitetty, että kuulutus jäädytetään, mutta sitäkään ei pidetä neuvostossa hyvänä kompromissina. Tästäpä syystä toivonkin, että kollega Lennart ymmärtää, mikä on parlamentin kantaa aiheeseen liittyen. Mitä tulee kahteen muuhun failiin liittyen, neuvottelut ovat edenneet sutjakkaasti, mutta keskeinen kriisi liittyy siihen, että kenen tiedot järjestelmään syötetään. Komissio ehdottaa, että kaikki rikoksen tekijät tähän lisätään, mutta tämä kynnys on alhaisempi kuin pidätysmääräyksessä ja niiden rikosten osalta, jotka löytyvät komission toimivuusehdotuksesta. Siellähän puhutaan kolmen vuoden raja-arvosta. Ryhmäni on aina peräänkuuluttanut kolmea vuotta, mutta valiokunta oli sitä mieltä, että meidän kannattaisi hyväksyä komission ehdotus ja tätä tulisi kunnioittaa. Mutta sanottakoon suoraan edustaja Koeliolle ja neuvoston suuntaan, että neuvoston ehdotus, jossa vaaditaan jäsenvaltioilta tai että heillä on vapaat kädet sen suhteen, kenet voidaan syötä järjestelmään, niin sitä ei voida hyväksyä missään nimessä. Tämä vain johtaisi tietojen lisäämistä, tietotulvaa, e, syötetään järjestelmään parkkisakkoja ja muita, joita ei todellakaan kaivata, vaan tarkoituksena on puuttua terrorismiin, rikollisuuteen ja vakavaan rikollisuuteen. Mehän emme sopineet tästä valiokunnassa ja tästäpä syystä toivoisinkin, että huomioitte jatkoneuvotteluissa valiokunnan kannan. Kiitoksia. Kiitokset Birgit sinulle. Muita kommentteja eipä näytä olevan, joten esittelijät, haluatteko kommentoida kuulemaanne? Edustaja Kolje, olkaa hyvä. A word regarding that, uh, this last part. Niin, tästä viimeisestä kohdasta. Olen samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy pitäytyä parlamentin kannassa. Ja meidän täytyy arvioida se, mitä haluamme suojata. Kun puhutaan näiden hälytystä käyttöönotosta, niin tilanne vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta toiseen. Ja meidän tapauksessamme jonkunlaista harmonisointia mielestämme tarvitaan. Muussa tapauksessa saamme nähdä, että jäsenvaltiot käsittelevät näitä varoituksia aivan eri tavoin. Tietysti tämä hetkinen tilanne on sen kansallisen kompetenssiin, kansallisen kompetenssiin kuuluva. Eli kaikki, mitä voimme tehdä tietyn harmonisointitason käyttöön ottamiseksi, on edistystä. Tietysti poliittisesti katsoen jokaisen ryhmän täytyy arvioida sitä, onko tuo edistys riittävää. Ymmärrän että meidän täytyy päästä kompromissiin neuvoston kanssa ja toivon, että Bulgarian puheenjohtajavaltio voi rohkaista neuvostoa luopumaan jostakin kannasta, että saadaan kompromissi aikaiseksi. Mutta todennäköisesti tämä viimeinen kanta ei ole niin vahva kuin mitä haluttiin alusta lähtien, eikä niin helppo kuin mitä neuvosto tällä hetkellä harkitsee. Katsotaan, mihin tästä päästään ja mikä sitten loppukompromissi on. Kiitos. So. Kiitokset, Carlos. Tämä riittänee tältä osin. Ja nyt tarkoituksena on aloittaa yhteiskokous FEM-valiokunnan kanssa. Siirtykäämme 3E2-saliin. E Kiitoksia. 3 ja 2.